Onko tähän sanottavaa? No näin ollen ehdotus on hyväksytty. Seuraava kohta esityslistalla onkin juuri nimenomaan komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasian korkean edustajan julkilausuma Egyptin tilanteesta. näin tässä yhteydessä emme käytä tuota menetelmää ilman puhujaluettelua, emmekä myöskään sinisiä kortteja, sillä olemme kovasti myöhässä aikataulusta. Nyt antaisin puheenvuoron neuvoston puolesta Leskevichiukselle. Hän puhuu myös komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasian korkean edustajan nimissä tässä yhteydessä. Leskevicius, olkaa hyvä. Thank you, uh, Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Vaikka kun nyt puhumme näistä dramaattisista tapahtumista Egyptin pääkaupungissa, niin asiat siellä juuri tapahtuvat. Ja tämä on meille kaikille sellainen hetki, jolloin täällä parlamentissa pitäisi kautta linjan vaatia väkivaltaisuuksien ja jännitteiden lopettamista ja pyrkiä löytämään ratkaisu kriiseihin vuoropuhelun kautta. Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin edustajat, tämä hetki on hyvin kriittinen todella ja meidän on lähetettävä selkeä viesti, jossa tuemme demokratisoitumista. Tämä poliittinen prosessi, joka johtaisi demokratiaan, on saatava käyntiin ja sen kautta nykyinen kriisi varmasti saadaan ratkaistua. Varapuheenjohtaja korkea edustaja Ashton on tässä aamulla viimeksi vaatinut pidättäytymistä väkivaltaisuuksista ja molempien osapuolien ratkaisun etsimistä vuoropuhelun kautta. Ja korkea edustaja todella on korostanut samoin jo koko arabikevään alusta saakka, että että pelkästään demokratiassa ei ole kysymys vaaleista, vaan kysymys on muustakin, riippumattomasta oikeuslaitoksesta, toimivasta kansalaisyhteiskunnasta, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, samoin perusvapauksien, muun muassa ilmaisuvapauden kunnioittamisesta. Demokratiassa kysymys on siitä, että kuunnellaan kansalaisia ja tehdään kompromisseja ja taataan, että kaikki ihmiset tulevat kuulluksi eikä pelkästään vain enemmistö. Me näemme tässä todella huolestuttavaa tuttavia piirteitä. Mielenilmaukset tulevat entistä väkivaltaisemmiksi, vammoja on paljon, samoin kuolleita. Myöskin naismielenosoittajiin on kohdistunut seksuaalista väkivaltaa. Tämä on todella huolestuttavaa. Olemme näiden uhrien perheiden ähm, kanssa mietteissämme. Olemme keskustelleet tästä viime viikolla mukana oli myöskin puheenjohtaja. Ja olemme nyt lähettäneet hyvin selkeän viestin. Vallankumous kuuluu Egyptin kannalle ja poliittisten päättäjien täytyy ottaa kansalaisten näkemykset ja toiveet huomioon vuoropuhelun ja kompromissin kautta. Me jatkamme edelleen kaikilla tasoilla tämän asian ratkomista. Egyptin kansalaisia on kuultava. Kaikki suurimpana haasteena voidaan pitää sitä, että saadaan nyt pysäytettyä yhteiskunnan polarisoituminen Egyptissä. Todella tuhannet ihmiset ovat lähteneet kadulle ja he vaativat morsia lähtemään ja vaativat aikaistettuja vaaleja. Kymmenet tuhannet ovat nyt lähteneet tähän mukaan pienemmissä protestitoimissa maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa Kairon lisäksi vain noin vuosi sitten muslimiveljeskunta edustava Mohamed Morsi valittiin demokraattisesti Egyptin presidentiksi ja nyt eh, tämä Mirstan pylväs eh, nähtiin hyvin positiivisesti kansainvälisessä yhteisössä ja Morsi itse eh, ilmoitti olevansa kaikkien egyptiläisten presidentti ja hän vakuutti toimivansa siviilivallan puitteissa armeija vastaan. No, tämän jälkeen kuitenkaan hallitus ei ole lähtenyt demokraattisiin toimiin. Todella heidän poliittinen asemansa toivon mukaan olisi sellainen, että äh, pyrittäisiin löytämään ratkaisu. Kaikki ovat olleet sitä mieltä, että Egyptillä on ollut paljon haasteita, että asialle pitäisi tehdä jotakin. Ja myös äh, on oltu samaa mieltä, että eri osapuolten tulisi puhua toisilleen, mutta näin ei ole kuitenkaan käynyt. Ja valitettavasti kovasti odotettu hallitusten ministerivaihto ei ole tuonut hyviä ratkaisuja päinvastoin. Samanaikaisesti kuitenkin EU on ollut hyvin voimakkaasti tukemassa Egyptin ihmisoikeuksien noudattamista useita kansalaisoikeusjärjestöjen edustajia on vangittu, mutta mm, korkea edustaja on puuttunut tähän asiaan. Sillä on hyvin tärkeää, että kansalaisyhteiskunta Egyptissä on mukana tässä kaikessa. YK on erityisedustaja Lamridis on käynyt Kairossa ja on korostanut sitä, kuinka tärkeää on todella saada aikaan oikeusvaltio ja noudattaa ihmisoikeuksia. EU on tukenut tässä myöskin teknistä apua lainsäädännön sorvaamiseksi ja että todella saataisiin naisiin koskevan, naisia koskevan väkivallan vastainen lainsäädäntö aikaiseksi myös. Venetsian komissio on myös antanut useita suosituksia äh, asiasta ja Egypti on vakuuttanut, että se haluaa edelleen tehdä yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa, jotta nämä vielä jäljellä olevat Äh, huolestuttavat säädökset tekeillä olevassa lainsäädännössä saataisiin ratkaistua. Äh, myös äh, Egypti on vahvistanut sen, että, väki, että viranomaiset todella pyrkivät rauhanomaisen ratkaisuun kaikissa näissä kysymyksissä. Poliittisen umpikujan lisäksi kuitenkin on paljon huolestuttavia ihmisoikeuskysymyksiä, ja ne ovatkin varmasti johtaneet tähän massiiviseen protestointiin egyptiläiset tuntevat olevansa vielä kurjemmassa tilanteessa kuin he olivat noin vuosi sitten ja valitettavasti IMFn järjestelyt, joihin nämä uudistukset ovat, ovat sidoksissa jatkuvasti kuitenkin ovat johtaneet siihen, että uudistukset ovat viivästyneet ja ihmiset kärsivät sähkön ja veden jakelun keskeytyksistä. Egyptiläisiä on nyt todella autettava heidän ponnisteluissaan kohti demokraattista siirtymää ja nyt edelleen EU on sitoutunut Egyptiin, mutta samanaikaisesti Egyptin täytyy myöskin auttaa tässä EUta. Meillä on todella selkeä side toisaalta poliittisen sopimuksen, sovun ja vakauden ja näiden kaikkien toimien välillä. Ja tässä todella tarvitaan myöskin rahoituksellisia sitoumuksia EUlta sekä muilta kansainvälisiltä lahjoittajilta, jotta todella saataisiin tämä demokraattinen vakautuminen aikaiseksi. Päätän puheeni tähän. Kiitokset. Ja kuten aivan aluksi tuossa sanoin, niin tilanne Egyptissä todella kehittyy hyvin dramaattisesti ja kuten jo totesin aivan tuossa alussa, niin juuri tällä hetkellä meidän kaikkien tulisi kehoittaa eri osapuolia välttämään väkivaltaa ja sitä, että jännitteet leviävät entisestään. Kiitos. Kiitos, eh. Kiitokset ähm, Leskevicius. Sitten jokaisen ryhmän puolesta ensiksi kolme minuuttia kansanpuolueen puolesta Salafranka. Kiitos puhemies. Hyvää. Hyvät naiset ja herrat, ähm, Egyptin tilanne on nyt todella dramaattinen. Sieltä tulee hyvin hämmentäviä ja ristiriitaisia tietoja. Tässä tunti sitten tuon, tuo määrä aika, jonka armeija asetti, on kulunut umpeen tilanne tuossa maassa on polarisoitunut kovasti. Siellä on käytetty väkivaltaa, menetetty ihmishenkiä, hallitus on äh, pirstaloitunut ja tämä on johtanut taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteiskunnalliseen kriisiin. Poliittisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti Egypti on katastrofaalisessa tilassa. Minkälaisen viestin me parlamenttina voimme välittää näissä tilante- tässä tilanteessa? meidän täytyy pyytää vuoropuheluun, meidän täytyy peräänkuuluttaa rauhanomaista käytöstä tässä tilanteessa. Ja toiseksi kansaa täytyy kuulla, kansan ääntä täytyy kuulla, täytyy ottaa kansalaiset mukaan. Ei voida toteuttaa siirtymää ilman konsensusta ja tuo yhteisymmärrys täytyy rakentaa perustuslain lakiin. Siinä puhutaan oikeusvaltiosta, lain etusijaisuudesta, vallon, vallan jaosta ja myös demokraattisten ja vapaiden vaalien järjestämisestä ja tietysti myös vähemmistöjen suojelemisesta. Lisäksi tarvitaan tiekartta ja yhtenäisen, yhtenäinen kansallinen hallitus. Myös perustuslakia tulee uudistaa, samoin kuin vaalilakia täytyy muuttaa, jotta mahdollisimman lyhyet aikavälit saadaan käyttöön. Egypti on suuri valtio. Se on arabimaailman symboli ja tärkeä tekijä lähi rauhan hankkeessa. Tuo rauhanprosessi on Syyrian vuoksi täysin vaakalaudalla, samoin kuin Iranin ydinohjelman vuoksi, ja me emme nyt voi tällaista tilannetta enää jatkaa. Egyptin täytyy jatkaa oikealla tiellä ja Euroopan unionin täytyy olla valmiina tukemaan sitä ja puolustamaan rauhaa, vuoropuhelua, yhteisymmärrystä ja sovittelua. Kiitokset. Kiitokset Sala Franka ja seuraavaksi sosiaalidemokraattien puolesta kolme minuuttia. De Kaiser, olkaa hyvä. Merci, Kiitos puhemies. Nyt voimankoitos on alkanut juuri tällä hetkellä. Armeija ja hallitus ovat nyt vääntämässä kättä keskenään ja ennen kaikkea minä haluaisin muistuttaa te tuestamme Egyptin kansalle. 2011 he taistelivat saadakseen lisää vapautta, arvoa, arvostusta ja taloudellista vaurautta. Herra Morsi, presidentti Morsi valittiin demokraattisesti laillisten vaalien kautta, eikä hän onnistunut todella vastaamaan Egyptin kansan toiveisiin, mutta ei myöskään armeijan sotilasvallankaappauksella voida päästä ratkaisuun. Ja tällä hetkellä, kun puhun juuri nyt, tällä hetkellä, kun tankit vyöryvät kaduilla ja kun radio on vallattu, niin haluaisin nyt toivoa, että kaikki tapahtuu rauhallisesti ja että demokraattinen siirtymä toteutetaan todella rauhanomaisesti. Jos presidentti Morsi on nyt valittu laillisesti, niin jossain hän on kuitenkin epäonnistunut ja nyt sitten sitten eh, ei pelkästään vain taloudellisesti aset ole menneet toivotulla tavalla. Ei ole luotu lisää työpaikkoja, eh, tekstiiliteollisuus on kadonnut, eh, myöskin Egyptin valuutta on menettänyt arvoisia ja niin poispäin. Hän ei ole siis onnistunut näissä toimissaan luomaan sellaisia olosuhteita, mitä IMF on toivonut. Näin ollen hän ei ole onnistunut, mutta jo mitä tulee ihmisoikeuksiin, on muistettava tämä kansanäänestys ja on muistettava, mitä me olemme todenneet tästä perustuslaista. Meidän meidän on tätä vaadittava edelleen ja puhuttava niistä äh, ihmisoikeusluokkauksista, jotka ovat todella huolestuttavia. Kun ajatellaan tulevaisuutta, no tietysti tarvitaan todellinen kansallisen yhtenäisyyden hallitus ja tarvitaan myöskin vaalit. Kansan on päätettävä, mutta samanaikaisesti tarvitaan myöskin sitä, että vuoden 2011 lupaukset, mitä tulee demokratiaan ja mitä tulee ihmisoikeuksiin, todella äh, tulevat noudatetuksi. Egyptiin ei saada rauhaa eikä demokraattista siirtymää ilman tätä ja minä haluaisin todella, kuten Rova Ashtonkin, että meillä olisi etuoikeutetut suhteet Egyptin hallitukseen ja että todella jo viime marraskuussa olisimme olleet ikään kuin herra Morsin ja Rova Clintonin lailla herra Morsin kanssa samassa perhepotratissa, että myöskin nyt sitten Rova Ashton, jolla on nämä yksinoikeudelliset suhteet heihin, että hän niitä käyttäisi. Me olemme nyt suoraan sanottu aivan kyllästyneitä siihen, että Euroopan unioni, joka tekee näin paljon demokratian siirtymän eteen arabimaissa, jää tällä tavalla tästä koko perhepotratista sivyyn ja muut astuvat sen tilalle ja olen varma siitä, että Rova Ashton, joka on todella asian sitoutunut tässä asiassa, toimii nyt paremmalla tavalla. Kiitos Veronique ja Alden puolesta Shake, olkaa hyvä. Thank you, President. As we stand... Kiitoksia puhemies. Tällä hetkellä Egyptin kansalaiset vyöryvät kadulle laajimmassa poliittisessa mielenosoituksessa, mitä koskaan on ollut, ja tilanne on hyvin intensiivinen. Hallituksen ei pitäisi usuttaa ihmisiä, ihmisiä toisiaan vastaan. Väkivalta, verenvuodatus ja erityisesti sisällissota on pystyttävä välttämään. Morsi ja kaikki muutkin, jotka tulivat Mubarakin jälkeen valtaan, olivat valtavien haasteiden edessä. Kuitenkin he epäonnistuivat tehtävissään ja kriisi sen kuin syveni ja tilanne on täysin kestämätön monien egyptiläisten silmissä. Näin monet ihmiset nyt torjuvat enemmistön diktatuurin ja etsivät vapautta kaikille egyptiläisille. Demokratia on enemmän kuin yksi ihminen per yksi ääni. EUnkin täytyy koota voimansa ja ryhtyä toimiin. Enemmän se, että enemmällä saadaan aikaan enemmän ajatus, on tähän mennessä tuottanut vain tyhjiä lupauksia. Meidän on tehokkaammin pyrki, pyrittävä saamaan yhteys Egyptin kansaan, jotta voitaisiin ehkäistä väkivallan laajenemista ja ö, vapaiden ja avoimien vaalien aikaan saamiseksi, uuden perustuslain aikaan saamiseksi ja talouden elpymiseksi samanaikaisesti, kun kunnioitetaan kaikkien egyptiläisten oikeuksia. Meidän on tehtävä voitavamme, jotta voisimme tarjota demokraattisen näkymän nuorille egyptiläisille, jotka haluavat tulevaisuuden näkymiä ja katsovat kohti Eurooppaa. Me emme voi tuottaa heille pettymystä. Kiitokset Shake ja vihreiden puolesta. Kaksi minuuttia. Juuri Sargentini, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kun Mursi astui valtaan, niin me ajattelimme kutsua hänet tänne, enkä usko nyt näiden lähipäivien tapahtumien vuoksi ollenkaan usko, että hän tänne koskaan tulee. Se on ikävää, sillä olisimme voineet käydä sinänsä miellyttävää keskustelua, kuten juuri äsken Orbanin kanssa. Tässä on Mursi haalinut itselleen lisää valtuuksia, kansalaisjärjestöjen toiminta on rajoitettu, uskonnollista lainsäädäntöä on vahvistettu ja niin poispäin. Meillä on työryhmä, joka on käsitellyt näitä kysymyksiä ja me olemme valmiita auttamaan Egyptiä demokratian tiellä, mutta varoja tuskin tulee nyt kuitenkaan ottaa käyttöön. Me, mitä meidän tulee siis tehdä nyt tässä vaiheessa? Me olemme huolissamme siitä, mitä Kairossa tapahtuu. Meidän täytyy toivoa, että kansanvalta saadaan uudelleen käyttöön, uus, uudet vaalit voidaan järjestää. Meidän, me toivomme, että voisimme nähdä vaalien toteutuvan. Salafistit ovat toiseksi suurin puolue. Katsotaan, kenen suuntaan tässä nyt kukakin kääntyy sitten Mursiin, jos Mursi siirtyy syrjään tavalla tai toisella. Minun mielestäni täytyy ottaa huomioon ajatuksenvapaus, vähemmistöt ja naisten tilanne. Kaikki nämä kysymykset tulee ottaa esille keskustelussa. Jotkut ovat sanoneetkin, että nyt ei pidä välittää varoja Egyptiin tällä hetkellä, koska siellä, siellä, sille asetetut ehdot eivät ole täyttyneet. Kuitenkin täytyy kaikin tavoin pyrkiä auttamaan tuota valtiota demokratiaa kohti mutta siellä presidentti vaikuttaa kohta olevan armeijan valitsema. Kiitokset ja sitten ECRn puolesta kaksi minuuttia. Tannok. Puhemies, ei varmasti tarvitse toistaa, että tilanne Egyptissä on erittäin vakava ja se itse asiassa todella tunnettain kehittyy tankkeja on nähty kaduilla ja meidän on nyt tartuttava tähän tilaisuuteen, jotta voisimme tarjota tukamme näille kaikille egyptiläisille, jotka eivät ole menettäneet unelmaansa vapaudesta, vauraudesta ja turvallisuudesta kaikkien Mubarakin tyrannian vuosien jälkeen ja arabikevään jälkeen ja nyt vuoden aikana, kun he ovat joutuneet todella toimimaan tässä kaoottisessa, kaoottisessa ympäristössä, jossa Mursi ei ole täyttänyt tätä toiveita. Pari kuukautta sitten totesin, että nämä vallankumoukset ovat enemmänkin siirtymäaikoja ja ehkä nyt sitten todella voitinkin, voitinkin odottaa tällaista epävakautta. Nyt herra Morsi on kuitenkin kansainvälisten kumppaneittensa kärsivällisyyden asettanut kovetuksille erityisesti kansalaisensa kärsivällisyyden ja he eivät enää jaksa odotella Monet egyptiläiset tietysti eh, ajavat omia etujaan, sama myöskin pätee varmasti heidän kansainväliseen toimintaansa, mutta kuitenkin miljoonat ovat lähteneet kadulle Euroopassa nyt jo vuosien ajan. He haluavat parempaa elämää, perustavanlaatuisia vapauksia. Morsin intressit liittyvät tähän muslimiveljestöön. Ne eivät ole kuitenkaan kaikkien Egyptin kansalaisten jakamia. Ja monet vähemmistöt, naiset ja erityisesti koptikristityt ovat joutuneet entistä huonompiin olosuhteisiin. Samoin kansalaisvapauksia on presidentin toimista vähennetty. Hänen, hän on halunnut siis yksipuolisesti toimia tällä tavalla nyt egyptiläiset eivät ole halunneet vallankumousta, emmekä voi sitä EU-ssa tukea. Nyt meidän kuitenkin pyrkiä siihen, että emme lähde Tamarod-kapinallisten kanssa toimimaan heidän halunsa mukaan, vaan että nyt todella, kun ajatellaan viime yön, viime yön armeijan toimia, joissa 16 ihmistä kuulee ja parisataa haavoittui, niin todella meidän täytyy nyt toimia sillä tavalla, että Egypti saa parempaa, mitä se ansaitsee. Kiitokset ja seuraavaksi vasemmiston nimissä Vili Meijer, olkaa hyvä. Kiitos puhemies seuraavat tunnit varmasti ovat määrittelemässä asemassa ja meidän täytyy tässä muistaa, että päänäyttelijänä on Egyptin kansa tiedämme, että nyt kadut ovat täynnä, siellä on, siellä on kymmeniä tuhansia ihmisiä ja armeija siellä partioi panssariautoineen ja televisio on vallattu. Nyt täytyy muistaa, että tuo johtaja Abdel Fattah al-Sisi on armeijan johdossa kuka on kansan johdossa itse asiassa ei kukaan. Nyt täytyy muistaa, että tämä siirtymäaika, tämä rund kapinallisten vaatimus, siinä heidän, he sanovat, että 21 000 allekirjoitusta on jo kerätty eh, en, eh, ennemmin järjestettävien presidentinvaalien taakse, ja tätä me tarvitsemme. Jos ajattelemme Tahriria ja muita vallankumouksia, ne olivat tällaisia laajia laajoja vallankumouksia. Siellä puhuttiin yhteiskunnallisista kysymyksistä, ei puhuttu uskonnosta eikä myöskään mistään eri lahkoista siinä vaiheessa. Mutta yhtäkkiä nyt on ajauduttu tähän vallankumoukseen ja kyse on nimenomaan muslimiveljeskunnan toiminnasta. Yhdysvallat ja Eurooppa on siis epäonnistunut, koska me olemme tukeneet muslimiveljeskuntia. Tässä oli pitänyt ryhtyä perustuslailliseen prosessiin ja siinä olisi pitänyt nimenomaan puhua perustuslain maallisesta roolista, jotta se takaisi kaikki perusoikeudet. Kiitokset Meijer ja seuraavaksi EFD-ryhmän eh, e puolesta Belder, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tänä aamuna keskustelin tiedonantajani kanssa, joka kertoi, että Kairossa oli kuollut paljon ihmisiä ja ihmiset nostivat kulmakarvojaan asian johdosta ja tunti sitten sain uuden viestin arabimaailmasta ja siinä todettiin, että he olivat aivan kauhuissaan tilanteesta, jossa valtavat joukkomielenosoitukset vyöryvät kaduille ja minkäänlaista järjestyksenpitojoukkoa ei ole. Poliisi ei ole paikalla eikä armeijakaan näytä olevan paikalla ja minä olen nyt todella huolestunut tilanteesta. Jos katsotaan tätä hyvin monimutkaista tilannetta, niin kysymys, joka minulla nousee mieleen, on se, että kyllä tietenkin herra Mursia kritisoidaan aivan oikeutetusti, mutta eikö olisi vaarallista pakottaa presidentti jättämään tehtävänsä, koska kaduille vyöryvät ihmiset nousivat vallan kahvaan. Oppositiolla ei ole tällä hetkellä minkäänlaista ohjelmaa maan pelastamiseksi talouskatastrofista, johon se on hukkumassa. Liberaali maallinen puolue, joka oli vaaleissa ja valmistautuu vaaleihin, niin jos katsotaan aikaisempien vaalien mielipide tutkimuksia, niin siellähän oli paljon vaaleja, siellä oli, äh, äh anteeksi, puolueita, siellä oli salafisteja ja niin edespäin. Ja nyt kuitenkin syntymässä on valtava kaos ja kansalaissota. Tämä ei todellakaan ole mitenkään lupaava näkymä. Kiitokset. Ja sitten sitoutumattomien puolesta minuutti. Franz Obermeierille. President, ja Obama red Kiitos puhemies. Obama on pyytänyt mielenosoittajat toimimaan demokraattisesti. Tämä on oikein hyvä, että hän puhuu heille, mutta mielenosoittajat eivät voi sitä tehdä. He taistelevat diktatuuria vastaan, muslimisik diktatuuria vastaan ja oman vapautensa puolesta. Yli, yli miljardi euroa on alueelle lähetetty demokratian ihmisoikeuksien puolustamiseksi. Kuinka puheenjohtaja Van Rompuy voi tällä tavalla luvata 5 miljoonaa. 60 prosenttia tästä rahasta katoaa varmasti aivan hämärille teille. Ja Euroopan unionin tukea tietysti on annettava tätä rahaa tarvitaan, mutta emme kuitenkaan halua, että sitä käytetään demokraattisia periaatteita vastaan. Meidän täytyy todella asettaa ehdot tälle apurahalle. Señor Obermeier, eh, Vamos a dar la palabra. Ja annamme vielä puheenvuoron Leskevici-uudekselle. Hän voi käyttää vielä puheenvuoron parlamentin poliittisten ryhmien puheenvuorojen jälkeen. Olkaa hyvä. Uh, thank you, <clears throat> uh, Mr. President. I very... Kiitos, puhemies. Olen tyytyväinen tähän keskusteluun tällä vakavalla hetkellä. Tulevat päivät Egyptissä ovat varmasti päättävässä asemassa. Kuten jo sanoin, niin meidän täytyy pohjata päätöksemme selkeille arvoille ja periaatteillemme, eikä tule asettua minkään ryhmän puolelle. Minä haluan vain kiittää kaikkia niitä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron Salafranca, De Kaiser, Schake. Tannok, Mayer ja Obermeier. Meidän näkemyksemme ja arviomme tilanteesta Egyptissä ovat samat Euroopalla ei ole muita vaihtoehtoja kuin muistaa, että Egypti on naapuri ja kumppani ja Egyptin kansan polku kuuluu, kuuluu valittujen johtajien käsiin ja heidän tulee kuulla kansalaisiaan ja käydä laajaa vuoropuhelua kaikilla, kaikilta puolilta. Egyptin pahin vihollinen on pirstaloituminen ja hajaantuminen. Tässä täytyy vastata Egyptin kansalaisten toiveisiin vuoropuhelun ja yhteisymmärryksen kautta. Tulee korostaa sitä, että täytyy palata mitä pikimmin takaisin kansanvaltaan ja järjestää vaalit. Kaikkiin tavoin tulee ponnistella, jotta kaikki poliittiset voimat pääsevät mukaan tähän käynnissä olevaan hankkeeseen ja väkivaltaa voidaan välttää. Me jatkamme yhdessä korkean edustajan, ulkopolitiikan korkean edustajan kanssa vuoropuhelua, jotta Egyptin kansalaisten ääni tulisi kuulluksi ja rauhanomaisesti tämä siirtymäkausi etenisi. Kiitokset ministeri teille. Me olemme saaneet tähän kuusi päätöslausumertusta kansanpuolueelta, vasemmistolta, sosiaalidemokraateilta, ECRltä, vihreiltä ja liberaaleilta. Äänestys näistä päätöslauselmista tapahtuu huomenna puolilta päivin myös.